on vahvistettu. Kreikan viranomaiset ovat pyytäneet, että nostetaan edustaja Georgios Kristoksen parlamentaarinen kosmottomuus, jotta voidaan ottaa rikostutkinta Ateenan ensimmäisen asteen tuomioistuimessa. Tämä pyyntö välitetään Euroopan parlamentin oikeusasian valiokunnalle.